So, dear colleagues. Niin, hyvät kollegat. Oli vaikutelma, että parlamentin viestintäjärjestelmissä ei viestit kulje valokuntien välillä. Mutta nyt haluaisin aloittaa yhteiskokouksen työllisyysvaliokunnan ja talous- ja rahasioiden valiokunnan välillä joka koskee talouden epätasa-arvon vaikutusta ja syitä EU:ssa ja mitkä olisivat lääkkeet. Sitten puhujat ja järjestyksessä ei mikään akkosehdotus eikä muutakaan. Herra Mark Pearson, joka on OECDstä apulaisjohtaja, vastaa työ- ja sosiaaliasioista. Rova Kate Pickett, hän on epidemiologian professori Yorkin yliopistosta. Ja herra Mark DeFoss, hän on Euroopan ja kansainvälisten työ, työllisyysasioiden ja työlainsäädännön professori Gentin yliopistosta. Hienoa, että tulitte paikalle ajoissa ja hyväksytte kutsumme. Kuten ehkä tiedätte, niin talous- ja rahoituskriisi sekä poliittiset reaktiot niihin ovat vaikuttaneet kovasti tasa-arvotilanteeseen kautta Euroopan. Niiden myötä epätasa-arvo on lisääntynyt taloudellisessa mielessä kriisin jälkeen. Todellakin epätasa-arvon lisääntymisellä on vaikutus siihen, minkälaisena kansalaiset EU näkevät ja mitä ratkaisuja he odottavat politiikan tekijöiltä. Täten uskomme, että nyt on aika, että työllisyysvaliokunta, mutta myös talousasioiden valiokunta, empel on haluaa olla mukaan kuulemistilaisuuden järjestelyihin, kun otetaan huomioon se, että molempien valiokuntien sarkussa on asioita, jotka vaikuttavat taloudelliseen epätasa-arvoon. Ja tietysti mole, molemmat valiokunnat käsittelevät mahdollisia korjaustoimia. Nyt minulla on kunnia antaa ensimmäinen puheenvuoro herra Mark Pearsonille, olkaa hyvä. Wonderful, thank you very much, Mr. President. Mahtavaa, kiitos paljon puheenjohtaja. Olen OECDn keskuksesta, jossa käsitellään mahdollisuuksia ja tuloeroja. Puhun siitä, miten tulot ovat epätasapainoisesti jaettu. Se ei ole ehkä tärkein asia, mutta hyvin dokumentoitu. Jos jatketaan eteenpäin, niin syy siihen, että dokumentointi on parempaa, löytyy 90-luvun alusta, jolloin pyrittiin standardoimaan sitä, miten epätasa-arvoa dokumentoidaan kautta maailman. Ja sitten on ollut paljon tilastotietoa tästä aiheesta, eikä kukaan oikeastaan välittänyt tästä. Ei välittänyt ennen kuin oltiin suunnilleen vuodessa 2008, jolloin lopulta kiinnitettiin paljon enemmän huomiota tämän epätasa-arvon merkitykseen, siihen miten nopeasti se olisi, oli kasvanut pitkän ajan kuluessa. Seuraavassa kuvassa meillä on nyky epätasa-arvo. Gini-kertoimen kautta esitettynä sitä on lähes mahdoton selittää, mutta – se on vähän niin kuin lämpötila. Ja Gini-kerroin niin on noin 25, on ihan mukavat olot. Sitten kun ollaan 30, niin on vähän kuumaa 35-40. On todella jo epämukavat oltavat. Tämä on aika hyvä tapa esittää tällainen eriarvoisuus. Kuten tästä kaavakuvasta näette, keskieurooppalaiset ja pohjoismaalaiset omaavat pienimmät erot tässä – ja yhdistynyt kuningaskunta, eteläisempi Eurooppa, omaa suurempaa tuloeriarvoisuutta kuitenkin paljon sen alla, mitä nähdään Euroopan ulkopuolella. Todella tärkeä asia on se, että eriarvoisuus on kasvanut pitkän ajan kuluessa lähes kaikissa maissa. Muutamia poikkeuksia on. Jotkut maat näyttävät vakaammilta, mutta monissa maissa on nähty tuloerojen kasvu 85 vuoden jälkeen top 10 prosenttia on kasvattanut 55 prosenttia reaalisti tulojaan. Alhaisin 10 prosenttia, noin 10-15 prosenttia. Toisin sanoen 80-luvulla rikkain 10 prosenttia suhteessa köyhimpään oli noin seitsemän suhde yhteen ja nyt noin kymmenkertainen tulo köyhimpien verrattuna – Tuo ei ole pieni eriarvoisuuden kasvu. Minulla ei ole aikaa puhua valtavasti köyhyydestä, mutta tämäkin on valtavan tärkeä asia. Ei ainoastaan niin, että köyhyys on kasvanut, että se on ikävä, mitä ajatellaan. Mutta ihmiset, jotka ovat köyhiä, ovat muuttuneet. Jos ajatellaan 80-luvun puoliväliä, yli 75-vuotias oli omasi kaksinkertaisen riskin olla köyhä. Nyt ikääntymisellä ei ole suurempaa riskiä, mutta suuri muutos on tapahtunut siinä, mitä riskiä liittyy köyhyyteen ikääntyneillä. Päinvastoin paljon todennäköisempää on, että lapsiperheet ovat köyhiä tai nuoret. Ja tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan sitä, miksi meidän pitäisi kiinnittää niin paljon huomiota tähän eriarvoisuuteen. Hyvin paljon hankalampaa köyhyys on, kun on lapsia. Sillä on pidemmän aikavälin vaikutuksia myös maan talouden tilaan. Seuraava kuva. Jatketaan vain eteenpäin, että saadaan kaikki nämä ruudut siihen mukaan. Olemme katsoneet sitä, miksi eriarvoisuus on kasvamaan päin. Syitä tekijöitä on useita. Ensimmäinen kaikkein keskeisin muutokset työllistymisessä. Jotkut ihmiset tekevät työtä paljon paremmissa olosuhteissa ja tällainen osa-aikatyö, määräaikainen työ on vaikuttanut kovasti eri arvoisuuteen. Toinen tärkeä tekijä on se, että jakojärjestelmät ovat heikompia. Emme me käytä vähemmän rahaa tulon siirtoihin, mutta tapa, jolla verotusjärjestelmä ja tukijärjestelmät toimii, ei tasaa näitä eroja yhtä paljon kuin aikaisemmin. Eli heikommin onnistumme siinä, että otamme rikkaalta, annamme köyhmille. Ja sitten teknologian muutokset jotka painottavat nyt kovasti osaamista. Pätevät ihmiset saavat paljon paremmat mahdollisuudet kuin ne, joilla ei ole mm, pätevyyksiä. Tämä on niin syvällä luotava syy, että sitä on vaikea korjata. Lisäksi tämä katkoviivainen on toinen syy, ei niin tärkeä, mutta kuitenkin se, että on yhden ihmisen talouksia enemmän tai että samasta sosiaalista luokasta tulevat menevät naimisen keskenään. Mutta kuitenkin on ollut joika, joitain vaikutuksia, jotka ovat tasauttaneet tätä kehitystä. Parempi koulutus esimerkiksi, mitä pidempään ihmiset käyvät koulua, opiskelevat, sitä paremmat mahdollisuudet on tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Toinen vähemmän tunnettu tekijä on naisten asema. Lisää naisia työpaikoille ja vaikka palkkakuilu miesten ja naisten välillä on kutistunut, vaikka vielä on korjattavaa, niin eriarvoisuus on vähentynyt kaiken kaikkiaan. 50 prosenttia se olisi noussut enemmän kuin on noussut vuoden 1985 jälkeen, jos naiset toimisivat edelleen tai tekisivät niin paljon tai vähän töitä ja ansaitsisivat niin vähän kuin 80-luvun puolivälillä. Eli tällainen tasoittava vaikutus on sillä, että naiset saadaan työmarkkinoille. Ihan lyhyesti puhuisin vain tämän tuloeriarvoisuuden vaikutuksessa sosiaalisia, poliittisia ja eettisiä syitä saattaa olla sille, että on kiinnostunut tästä. Minä katson nyt taloudellista vaikutusta, kun olen ekonomisti. Ei tämä ole sellainen asia, joka tulee vain meillä esiin. Jos katsotaan, niin taloudet, joissa eriarvoisuutta on enemmän, omaavat pienemmät kasvuluvut. Tässä on kausallinen suhde. Kun e- eriarvoisuus kasvaa, talouskasvu hidastuu. Yksi kiinni piste. Alintaso on 0,12 prosenttia prosenttia vuodessa. Eli tuo ero, joka on kasvanut 80-luvun puolivälin jälkeen, on leikannut noin 5 prosenttia tulotasosta. Eli tämä ei ole mikään pikkutekijä, vaan ihan merkittävä eriarvoisuuden vaikutus kasvuun. Tärkein tekijä on se, että se ei liity köyhyyteen, vaan kaikkiin pohjalla vain 40 prosenttiin. Mitä suurempi kuilu on, 40 alhaisemmalla tasolla olevan prosentin välillä ja muiden. Sitä enemmän on kielteisiä vaikutuksia kasvuun. Ja tämä liittyy terveyteen ja sosiaalisiin kontakteihin. Ja koulutus on siellä myös merkittävässä asemassa. Tietenkin köyhät ihmiset opiskelevat, ovat koulussa vähemmän kuin rikkaat, mutta vaikka tuo olisi vakaalla tasolla, sitä enemmän eriarvoisuutta on sitä epätodennäköisempää on, että ihmiset käyvät koulua, opiskelevat ja sitä huonolaatuisempaa on koulutus, jota tarjotaan. Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat ihmisten pääomaan, jota taloudessa on tarjolla ja näin talouden kasvupotentiaaliin. Tämä on keskeinen syy siihen, että eriarvoisuus vaikuttaa tulevaan talouskasvuun. Nähdään myös, että tulonsiirto. Kehittyneissä maissa ei nähdä mitään eroja. Kehitys maissa e- erot ovat toisenlaiset, mutta ei nähdä, että tulon siirrot haittaisivat talouskasvua. Ihan minuutissa hyvin lyhyesti ehdotukset siitä, mitä lääkkeitä tähän pulmaan löydettäisiin. Neljä alaa. Eivät mitään yllätyksiä varmaankaan. Työllisyys, mutta ennen kaikkea on ajateltava kunnollisia työ suhteita. Eli tällaiset pätkätyöt ovat loukku, ei mikään ponnahduslauta parempiin työpaikkoihin. Eli pitää huolehtia siitä, että ihmisille syntyy ura. Ei niin, että saadaan vain mikä tahansa työpaikka. Toinen asia naisten asemasta jälleen. Mitä enemmän voimme tehdä naisten saamiseksi työmarkkinoille? Ja mitä enemmän saadaan kurottua umpeen palkkakuilua naisten ja miesten välillä, sitä paremmin saadaan poistettua eriarvoisuutta. Kolmas tärkeä seikka, koulutuksen pätevyyden parantaminen, sillä on suuri vaikutus. Ja ihan viimeisenä, me voimme tehdä enemmän, tai ainakin joissain maissa voitaisiin Euroopassakin tehdä enemmän, parantamalla verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmä eriarvoisuuden vähentämiseksi ilman, että välttämättä – käytetään julkisia varoja paremmin niin, että verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmä kohdennetaan paremmin. Tässä oli hyvin lyhyesti minun alustukseni. Mielelläni käyn keskustelua myöhemmin tänään aamupäivällä. Kiitos. Kiitoksia herra Pearson ja puheenvuoron saa heti toinen puhujamme, rouva Pickett. Olkaa hyvä. I'm just in time. Kiitos. Ennätin tänne juuri toivottamaan teille hyvää huomenta ja kiitos mahdollisuudesta kuvata teille mitä vaikutuksia äh, tuolla joka tasa-arvolla on ja miten sitä voidaan korjata. Olen tottunut puhumaan määrällisen tutkimuksen vaikutuksista yleisölle. Se on joskus vaikeaa, mutta jos tämän kuvan ymmärrätte, ymmärrätte kaikki, mitä aion sanoa. Äh, epätasa-arvo on keskeinen kysymys talouskriisin jälkeen maailmalle ja avan kehityskysymys sekä rikkaissa että köyhissä maissa äh, epätasa-arvoa ja tuolla ja on epätasa-arvoa rikkovat yhteiskunnat hajalle, vievät kohdaiselta pohjaa, pohjaan terveydeltä ja luovat myöskin esteen myönteisellä ympäristöstrategialta. Sosioekonominen epätasa-arvo ehkäisee kansakuntia, yhteisiä yksilöitä kukoistamasta – ne merkit lisäävät hierarkian statuksen ja luokan merkitystä, ja sen seurauksena syntyy joukko ongelmia, jotka ovat yhä yleisempiä, mitä alemmassa mennään sosiaalisessa äh, hierarkiassa, esimerkiksi köyhimmillä alueilla ja vähemmän, ja paljon yleisempiä yhteiskunnissa, joissa on laajat tuloerot köyhien ja rikkaiden välillä, vaikka vaikutukset epätasa-arvosta ovat suurimpia köyhille, niillä on vaikutuksia myöskin paremmampia sille, koska epätasa-arvo repii yhteiskunnan koko sosiaalista kudelmaa, luo statusahdistusta, statuskilpailua. Ja itse asiassa, koska suuri osa yhteiskunnasta ei vaikka kärsivät epätasa-arvosta, erot epätasa-arvoisempien ja tasa-arvoisempien yhteiskuntien välillä on niin suuret. Yhteiskuntien erot, sortuskyky vaihtelee eri mittareilla, mutta ne ovat pari kertaa viiva kymmenen kertaa suurempia epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa. Epätasa-arvo liittyy terveyteen, sosiaaliseen hyvävointiin, ää, mutta BKT per capita taas ei korreloi. että tämä on tärkeimpiä keinoillista väestön hyvinvointia. On laajaa ja hyvin vahvaa näyttöä siitä, kuinka tuhaisia tu- tuloerot ovat. Tuloja ne epätasa-arvoa. Sitä vaikuttaa terveyteen. Ää, odotettu elinikäkuollisuus on kuollisuus alhaisempi tasa arvoisemmissa yhteiskunnissa. Mielisairaudet, ylipainoisuus ovat kaksi hyvä neljä kertaa korkeampia epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa ja HIV ja infektioasteet nousevat, epätasa-arvo haittaa sosiaalisia suhteita, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, mukaan lukien luottavuutta ja sosiaalista pääomaa, jotka ovat korkeampia tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Naisten aseman indikaattorit ja tasa-arvomittarit ovat parempia. Omaisuuteen kohdistuvat rikokset ja henkirikokset lisääntyvät, kun tuloerot kasvavat. Kuten Mark mainitsi, epätasa-arvo vaikuttaa lasten elinmahdollisuuksien. Unicefin lasten hyvinvointiindeksi on merkittävästi korkeampi epätasa-arvoissa yhteiskunnissa. Koulutussaavutukset ovat tasa-arvoissa suurempia, harvemmat jättävät koulutuksen kesken ja työharjoittelut vähemmän. Ja tein, tein tytöistä tulee vähemmän äitiä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Sosiaalinen liikkuvuus on rajoitetumpaa erittäin epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa ja mahdollisuuksien epätasa-arvoa tuhoaa lopputuloksien epätasa-arvo, mutta kysymys ei ole vain terveys- ja sosiaaliongelmista, johon epätasa-arvo vaikuttaa. Kuten Mark mainitsi, on olemassa lisääntyvä, ymmär, lisääntyvä ymmärrystä siitä, mitä tällainen etäinen vakaus ja äh, tasa-arvo lisääntyvät ja äh, Nobel-palkinnon saajatkin kirjoittavat huomiota siihen, ne on ihan sorpeussa. Käydä kärsii, jos tulee vähentää Kansainvälinen valuuttarahasto on sitä mieltä, että taloudellisen kasvun vahvistaminen ja tasa-arvon poistaminen ovat samaa kolikon kaksi eri puolta. Ja epätasa liittyy vähän lyhyempiin kasvujaksoihin, myöskin lyhyempään kasvuun yliaikainen lisäävät myöskin talouden syklisyyttä, nousee laskukausien vaihtelua enemmän. Tällaista telkkentävät huomiota epätasa-arvon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja näemme myöskin, myyteen kest- siirtyminen kestävämpään yhteiskuntaan kärsii tästä. Henkilökohtainen köyhyys lisääntyy. Tässä yhteiskunnassa kierretään enemmän, käytetään enemmän julkishyödykkeisiin, kehitysapuun ja ne ovat paremmassa asemassa rauha, myöskin rauhanomaisuusindeksillä ja bisnesjohtajat tasa-arvoisessa yhteiskunnassa arvostavat kansainvälisiä ympäristösopimuksia enemmän, niin ovat sitä mieltä, että hallitusten pitäisi noudattaa niitä. Kestävän kehityksen tavoitteiden numero 10 vaatii kehitystavoitteet, jotka koskevat koko maailmaa. Että sitä tavoite 10 on maiden välisen epätasa-arvon poistaminen ja tavoitteena on tavoite 10.9 on, että vuoteen 30 mennessä saavutettaisiin väestön pohja 40 prosentin eh, tulojen kasvu olisi korkeampi kuin keskiarvo. Epätasa-arvon puuttuminen tällä tavalla takaa sen, että köyhien ja rikkaiden maiden maailma on aidosti osallistava, osanotto inklusiivinen ja kehitys on kestävistä. On kaksi tapaa vähentää e-, eroja. Ensinnäkin uudelleen jaolla tulojaolla ja verotuksella tai verotusta edeltävien tulojen muutoksilla. Työn ja Wilkinsonin kanssa tekeminen työ- ja kansainvälistä tutkimusta sanotaan, että äh, tasa-arvon lisääminen äh, tuottaa samanlaiset tulokset kumpaa keinoa käyttääkin. Kysymys ei ole keinoista, tärkeintä on päästä sinne. Äh, monissa maissa kor- suurituloisempien veroasteet ovat 20 prosenttia tippuneet. Rikkaiden käyttämät keinot, kuten, ja suurituloisten käyttämät verokiertokeinot, kuten ää, veroparatiisit, ovat asia, jossa vaaditaan kansainvälistä yhteistyötä, johon ainoastaan saadaan ei voi saada tuloksia. Veronkierto ei ainoastaan lisää epätasa-arvoa. Se merkitsee myös, että suurempi osa julkisista menoista rahoitetaan pienituloisempia verotuksilla. Monissa maissa verotus ei ole enää progressiivista ja tämä täytyy muuttua. On myöskin muita keinoja saada tasa-arvoisuuden kunnettaminen yritysten yhteiskuntien osaksi esimerkiksi työntekijöiden omistus, työntekijöiden edustus, hallintoneuvostossa osuus, toiminta tupavat vähentämään epätasa-arvoja. Erittäin Mondragon osuus toimintayritys, joka työllistää yli 80 ihmistä. Siellä maksimi me, äh, 15 per yksi. Demokraattiset bisnesinstituutiot luovat myös vakavan pohjan yhteiseen elämälle ja ne myöskin ovat eettisesti kelvollisempia. Jos tämä kaikki näyttää, painetaan tämä näyttää eikä mielipidettä. Jos kaikki tämä on uutta teille, niin käykääpä tasa-arvosäätiön Epätasa-arvosäätiön kotisivulla löydätte päivityksiä tutkimusta ja dataa. Tiedättepä sitä tai ei. Tätä tietoa tai ei. Laittakaa tässä politiikan strategian ytimeen. Se on paras tapa, jolla kaikki EU-maat voivat lisätä väestön hyvinvointia ja elämänlaatua, vakauttaa talouksia ja siirtää kohta kestävää kehitystä ja onnistun tässä 7 minuutissa 30 sekunnissa. Kiitos. Kiitoksia Rova Piket ja nyt puheenvuoron saa Viimeinen puhujamme herra Defos, olkaa hyvä. Good day to everybody. Niin kiitos ja hyvää päivää kaikille. Kiitos, että sain kymmenen minuuttia käsitellä yhtä aikamme monimutkaisinta ilmiötä. Aloitan siitä kuvasta yksi. Yritän täydentää kahta edellistä puhujaa tarjota lisänäkökulmia asiaan. Niin seuraava kuva, olkaa hyvä. Ihan sinne alas asti. Liittyen siihen, mitä Mark sanoi, niin kehittäisin sitä ideaa. Viitearvo, jota melkein kaikki käyttävät eksplisiittisesti tai implisiittisesti verrataan nykyajan trendejä siihen, mitä oli 70-luvun puoliväliin asti. Eli se oli epätasa-arvon kapitalismin historiassa pienin määrä. Ehkä se on historiallinen anomalia, mutta ainakin se oli pienimmillään. Silloin kannattaa se muistaa, jos historiallisia vertailuja tehdään. Mikä on muuttunut maailmassa sen ajan ja nykyajan välillä? Monet asiat ovat muuttuneet ja ensimmäiseksi haluaisin painottaa sitä, että lisääntyvä taloudellinen epätasa-arvo liittyy talouden kasvun ongelmaan. Se ei ole samalla tasolla mitä aiemmin tuottavuuden kasvun osalta. On kestänyt pitkään se huomata, koska tuottavuuskasvun ongelma piiloutui velkaongelman alle. Ja se on monien ongelmien perussyy. Ja itse asiassa talouskasvun ongelmat olivat jo aiemmin olemassa ja liittyivät epätasa-arvon ongelmaan, ja se monimutkaistaa kuvaa. Toiseksi se on myös kasvuilmiö, koska meillä on uuden kasvun aloja, jopa hämmästyttäviä. Ja sitä vie eteenpäin tekijät, jotka keskittävät tuloa milloin kuin jakavat sitä uudelleen. Siihen liittyy markkinavoimia, puhutaan teknologiasta, internetin käytöstä, globalisaatiosta ja puhumme hyvin pätevistä ihmisistä, jotka pystyvät hyödyntämään näitä trendejä. Saavat paljon tuloja globaaleilla markkinoilla melkein kuka tahansa, joka menestyy yksityisellä sektorilla lännessä nykyään, tekee rahaa jo, jollain tavalla maansa ulkopuolella globalisaatio- ja teknologiavoimien ansiosta, mikä tarkoittaa, että henkilön ansaintapotentiaali on paljon parempi. Hän ei enää toimi kansallisesti kotimaassa verrattuna muihin maihin, jotka eivät pysty liittymään tähän laajempaan talouskasvun lähteeseen tällainen kasvuilmiö on olemassa. Eli siinä mielessä, että kun verrataan aiempaa, siis aikakausi, joka loppui 70-luvulla ja alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Jos siihen verrataan, niin kaikki pysty hyötymään talouskasvusta samalla tavalla kuin aiemmin oli asianlaita rakentamisen aikana. Oli se sitten hyvä tai huono asia, niin se on kuin sää, siitä voi, sitä voi valittaa, mutta vaikea muuttaa, ellei puututa hyvin perustavanlaatuisiin globaaleihin voimiin, mikä tarkoittaa, että jos tarkastelemme epätasa-arvoa, niin nähdään monia eroja jo verrattaessa teollisuuden aloja, verrattaessa alan yhtiöitä tai organisaatioita, tai kun verrataan ihmisiä niissä organisaatioissa. Esimerkiksi jos puhutaan tiedosta, ja kollega sanoi, että koulutus tasaa tuloeroja. Kyllä jossain määrin, mutta se myös polarisoi asioita, koska ihmiset, joilla on enemmän koulutusta, pystyvät nyt käyttämään talouden kehitystä hyväkseen ja heillä on paljon parempi ansaintapotentiaali kuin aiemmin. Ja nyt voidaan nähdä, että koulutus tarjoaa mahdollisuuksia joillekin mieluummin kuin tasamahdollisuuksia. Tässä on mielestäni huolenaiheita puhutaan epätasa-arvosta konsensusmallin näkökulmasta. Melkein kaikissa länsimaisissa demokratioissa siinä uskotaan markkinoihin perustana, josta kukoistus syntyy, mutta valtio sitä hallitsee ja antaa kasvuimpulssia ja sitten markkinoiden tuottama, tuottaa myöskin hyvinvointivaltio. Tällainen näkökulma meillä on. No tästä näkökulmasta ehkä voi alkaa myös kysyä kysymyksiä ja monet ihmiset ovat niin tehneetkin, Stiglitz mainittiinkin, että ovatko markkinat enää samanlaiset kuin aiemmin. Kun tarkastellaan internetin keskittävää vaikutusta, foorumitaloutta, verkkoa, ja monia teollisuuden aloja ja globalisoituu vaikutusta niihin, niin kilpailua näkee vähemmän. Se ei ole hyvä, jos ajatellaan, että taloudellinen suoriutuminen pitäisi näkyä jossain. Ja sen lisäksi sitä täydentäen on toinen ilmiö, jota ei useinkaan nähdä tai sitä yleen katsotaan. Että jos ajatellaan viime vuosikymmenten työpaikkojen lisääntymistä, se on syntynyt sellaisille sektoreille, jotka eivät tavoittele voittoa. Vanhushoiva, terveyspalvelut, koulutus, minähän olen täältä Belgiasta itse. Se on jo yksin työllisyyden mielessä suurin yksittäinen sektori. Mikä se ongelma sitten, jos on lääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja, haluaa lisätä ansaintapotentiaalia, niin silloin täytyy tuottavuutta nostaa. Jos näin tekee, se tarkoittaa, että opettaja käyttää vähemmän aikaa opettamiseen ja sairaanhoitaja vähemmän hoitamiseen, vähemmän laatua siis. Tai sitten sanotaan, että jos investointin teihin ja tulette tuottavammaksi, niin olette kalliimpia. Se tarkoittaa, että sitten valtion täytyy antaa enemmän rahaa, koska se tukee näitä sektoreita. Eli tulee tällainen tauti, jossa suuri yhteiskunnan sektori ei voi tuottaa markkinavetoista tuottavuuden kasvua ilman, että vaikutetaan laatuun tai korotetaan veroja. Se on suuri haaste nykyisessä länsimaisessa taloudessa, kun yhteiskunnat ikääntyvät ja nämä sektorit tuppaavat kasvamaan. Sitten jos sanotaan, että on ratkaisu olemassa, on. Ratkaisu olisi lisätä tekniikka tähän yhtälöön. Mitä siitä saadaan? Vähemmän lääkäreitä, vähemmän sairaanhoitajia, vähemmän opettajia. Sitä se tuottaa. Ja polarisoituminen lisääntyy jälleen. Eli ollaan ikään kuin ojan ja allikon välissä, ja jos ei tule näiden sektorin ulkopuolelta lisätalouskasvua, niin siitä on vaikea päästä irti. Toinen suuri tärkeä tekijä, jos puhutaan viimeisestä 40 vuodesta, on se, mitä Perben Lanke kusui, kutsui siis suureksi vakauden kaudeksi ennen tätä rahoituskriisiä. Se, et, et, että rahapolitiikka on pystynyt kaikkialla lännessä pystynyt kontrolloimaan kapitalismin vaihteluita ja aikaansaamaan suuren vakauden tason ja vähemmän kriisejä kuin mihin on historiallisesti totuttu, historiallisesta näkökulmasta siis. Nämä ovat nyt hyvin lyhyen aikavälin muutoksia nykyiset. Se on hienoa. Sillä on hyvin, tai siis on osoittautunut, että sillä voidaan välttää työpaikkojen menettämistä ja luoda työpaikkoja Ben Bernanke esimerkiksi on tehnyt sellaisia laskelmia, kirjallisuudessa siitä on, mutta kolikolla on myös toinen puoli, ja se on se, että jos on vakautta ja käytetään rahaa talouden syklien tasaamiseen, niin sitten tuleekin velkavälitteisiä äh, sektoreita yhteiskuntaan. Ja yes onkin nähdä, nähty, että sijoittajavetoisuus lisääntyy, velkatasot lisääntyvät sekä julkisella että yksityisellä puolella, ja se äh, tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka voivat investoida näihin sektoreihin, saavat myös hyötyjä enemmän. Eli ihmiset, joilla on pääomaa käytössään, voivat investoida sitä, jotta saavat vielä enemmän pääomaa. Eli hyvää puolivakaudessa ja työpaikkojen suojelussa ja työpaikkojen luomisessa on tämä. Ja sitten huono puoli on se, että tulee sijoittajavetoinen talous, finansialisaatio. Sitä on helppo pysäyttää, jos näin on tehty yli kolme vuosikymmentä. Ja näinhän on tehty. Ja jopa globaalin finanssikriisin jälkeen sitä ei ole lopetettu. Olemme täällä Euroopan parlamentissa. Se onkin hyvä paikka viitata euron kriisiin. Eurokriisi oli ohi. Sitä nyt enemmän vähemmän pystytään hallitsemaan, mutta ei se ole ratkaistu. Ja miten se on ratkaistu? Pääasiassa niin, että on luotettu jälleen rahapolitiikkaan. Pääasiassa tehdään samoja asioita. Annetaan potkua finanssimarkkinoille, annetaan puhtia niille ihmisille, jotka voivat investoida ja rangaistaan niitä ihmisiä, joilla on rahaa vain säästettäväksi. Ne eivätkä voi sijoittaa. Se on sivuvaikutus politiikasta, joka mielestäni ehkä on tarpeellista politiikkaa. Jos vaihtoehtoista makrotaloudellista politiikkaa ei ole, niin sitten tarkastellaan rahoitussektoria, jotta se tekee homman puolestasi. Tässä ensimmäinen kuva. Melkein käytin koko aikani tähän, joten polarisaatiosta. Tässä siis viitataan siihen, mennään seuraavaan kuvaan, jossa vähän nyanssoidummin ihan sinne alas asti jos puhutaan epätasa-arvosta, niin pitää olla varovainen. Tilastoja voidaan käyttää monin tavoin. Vaikeus epätasa-arvotilastoissa on se, että niillä on sellainen tendenssi, että ne ovat kokonaistilastoja. Nyt jos tarkastellaan eritellysti, Gini-kerroin esimerkiksi, se on kansallisen tason tilasto, nähdään eri osatekijöitä siinä yhtälössä. En sano, etteikö epätasa-arvo olisi kasvussa, Painotan jopa sitä, mutta kuva on vähän monimutkaisempi kuin ensinnäkemältä luulisi. Esimerkiksi globalisaation osalta globaalilla tasolla epätasa-arvo on vähentynyt maiden välillä. Se on trendi. Poikkeuksia on ja niin edelleen, mutta trendi on tällainen. Eli voisi sanoa, että lännessä on menetetty osa ansaintapotentiaalia teollisuustuotannossa, kun nyt tuotetaan Kiinassa. Niin tämä epätasarvo lännessä heijastuu sitten Kiinan nousevaa keskiluokkaa ja globaalilla tasolla erot vähenevät maiden välillä. Toiseksi, jos tarkastellaan maita, yksittäisiä maita tietysti, niillä voi olla suuria sisäisiä eroja. Jos tarkastellaan omaa maata, niin Belgia ja tarkastellaan tilastoja Kini-kerroin, että voidaan sanoa, että ei nyt niin kauhean huonosti mene siinä suhteessa, ei kovin paljon ole epätasa-arvoa. Mutta sitten jos elää etelässä tässä maassa, niin se on ihan erilainen tilanne kuin pohjoisessa. Jos elää Brassilissa ja maahanmuuttajia, niin todellisuus on taas täysin erilainen kuin, että jos elää Lassifalanderissa, jossa on täystyöllisyys. Eli on suuria eroja Yhdysvalloissa kaikissa maissa, valtavia eroja tarkastellaan megakaupunkeja, jotka ovat ehkä epätasarvoisimpia paikkoja maailmassa, niin niissä biotoopeissa relatiivit ovat erilaiset kuin maaseutualueella esimerkiksi. Eli täytyy olla kovin varovainen ennen kuin tehdään hätäisiä johtopäätöksiä. Toinen asia. Ja Putnamin työhön tässä viittaisin. Hän oli Yhdysvalloissa asia, pioneeri tässä asiassa, että yhden maan sisällä, ja tähän jo viittasinkin, ja siihen päättäisinkin esit- niin Saman maan sisällä voi olla valtavia eroja sosiaalisten ja etnisten ryhmien välillä. Osittain se liittyy emansipaatioon ja perherakenne, perherakennemuutoksiin, koska perheyksiköllä mitataan epätasa-arvoa useimmiten. Eli emansipaatio vähemmän tasa-arvoa sukupuolten välillä, enemmän epätasa-arvoa perheiden välillä. Ja osin se liittyy maahanmuuttovirtoihin, joita meillä tässä osassa maailmaa on ollut 70-luvulta lähtien. Ja jos tarkastellaan virtojen profiilia, niin siellä on paljon polarisointia. Keski väliltä ei tule kovinkaan paljon. Yhteiskunnan keskiluokista ei tule kovin paljon maahanmuuttoa. Yläluokista ja alaluokista tulee tai työväenluokista. Paras tapa tarkastella on tarkastella näiden ryhmien kehitystä ajan mittaan. Tästä saadaan eri näkökulmat. Tällöin ei saada Gini-kertoimen tilannekatsausta, joka on tällainen yksittäinen valokuva, vaan silloin saadaan kokonainen elokuva ihmisistä tai perheistä tai yhteiskunnan alaryhmistä. Ponnoimme tekee tätä Yhdysvalloissa, silloin tulee kuvan mukaan ihmisten kehityskuluissa suuria eroja. Tämä on hyvin hyödyllinen näkökulma, kun puhutaan mahdollisuuksista, sosiaalipolitiikasta, uudelleenjakamisesta, kun tarkastellaan eri ryhmien erilaista asemaa samassa yhteiskunnassa. Kiitos. Thank you very much. Also it was... Kiitos, hyvin mielenkiintoista, mutta täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että aikataulusta voidaan pitää kiinni. Pahoittelen sitä. Tästä pääsemmekin ensimmäiseen kysymys- ja vastauskierrokseen. Nyt pyytäisin että rajoittakaa kysymys aikanne minuut, puolentoista minuuttiin. Monia puheenvuoropyyntöjä on. Sitten myös vastaussessiota täytyy lyhentää 10-5 minuuttiin. Anteeksi, 7 minuuttiin. Kahteen kolmasosaan siis. EPP, empel Ramona Tomsa, olkaa hyvä. Thank you for the floor. Kiitos, kiitos, että sain puheenvuoron puhun koordinaattorimme Kasan nimissä. Kiitos, että sain puheenvuoron. No muutama kommentti ja muutama kysymyskin tietenkin. Nyt tuntuisi olevan konsensusta siitä, että eriarvoisuus, taloudellinen eriarvoisuus on haitaksi yhteiskunnalle. Se estää talouskasvun ja luo epävakautta. Euroopassa kohdataan jälleen suuria yhteiskunnan haasteita. Miten voimme taistella epätasa-arvoa vastaan? Ennen kaikkea meidän pitäisi päästä eroon epätasarvon syistä. Nykykomissio on pitänyt poliittisesti tärkeänä sosiaalisen tasa-arvoisuuden lisäämistä, tehden työtä sitä suuntaan, että EU saa sosiaaliluokituksessa AAA. Tässä on paljon haasteita kyllä, kun matala tuloisten, pienituloisten perheiden lukumäärä on kasvamassa. Kun köyhyys siirtyy keskiluokkaan, se saattaa estää kasvua ja luoda epävakautta. Kun tässä on mahdollisuus, että syrjäytyy siitä tuloluokasta, jolla on kunnon elinolot. Muutama todellinen kysymys. Miten voisimme investoida lisää kansalaisiin? Voisivatko komissio ja jäsenvaltiot puuttua eri tavoin siihen, että tuloerot ovat kasvamassa? Kiitos. Ja kiitos hyvästä esimerkistä ajankäytöstä. SED-ryhmä Ekon valiokunnasta. Bravos, olkaa hyvä. Merci beaucoup, je vais Kiitoksia. Yritän myös kunnettaa aika, puheaikoja, mutta Tämä on tärkeää, että pidämme tämän kuulemisen yhdessä. Käyn nyt näihin ehdotuksiin, mitä tulee ensimmäisen puhujan. Haluaisin kysyä häneltä, onko ne suositusten selkäranka, mm, joka on maakohtainen. Jos halutaan korta tilanteen, niin eikö tässä pitäisi alkaa toteuttaa nuorisotakuuta ja tehdä siitä rakenteellisten uudistusten tukiranka EU:ssa. Sitten toiselle puhujallemme äh, haluaisin häneltä kysyä äh, vero, veroista, koska tämä on yksi aspekti, joka tuli esille. Hänen mukaansa, mikä on olennainen toimenpide, mehän olemme halunneet laatia tällaista eurooppalaista edistyssuunnitelmaa, jotta eurooppalaiset verotusvälineet sopisivat paremmin toi, epätasa-arvon vastaiseen toimintaan. Sitten kiitän, että korostitte tätä maahanmuuttajaväestön tilannetta. Kyseessä on väestön osa, onko se erittäin mm, hyvässä asemassa vai huonossa? Ja kysymys hänelle kun ajatellaan näitä suosituksia, joita on tehty, erityisesti valtiovarainministerin suulla, miten tämä kaikki pitää ottaa mukaan taloudelliseen strategiaan, jota on näytetty maakohtaiset su- suositukset, eikö niiden pitäisi edistää maahanmuuton tukemista ja minkälaisia suosituksia tästä esittäisitte? Thank you very much. And the last speaker... Kiitos viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella työllisyysvaliokunnasta ja cde ryhmä Javier Lopes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää puhujiamme. Erittäin hienoja puheenvuoroja. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin te puhuitte tulojen eriarvoisuudesta eri maissa ja viittasitte siihen, miten olemme vähentämässä eriarvoisuutta, epätasa-arvoa maiden kesken, mutta haluaisin korostaa tässä EU-maiden ja euroalueen epätasa-arvoa, koska viime vuosina maiden välinen ero ovat suurentuneet, se on iso ongelma mehän EUhan rakennettiin, jotta lähennettäisiin maita taloudellisesti ja sosiaalisesti. Ja toiseksi haluaisin kysyä teiltä, mitä teemme nyt tällä hetkellä, miten tämä vaikuttaa epätasa-arvon? Erityisesti viittaan euroalueeseen ja e- EU-alueeseen viimeisen 6-7 vuoden aikana, laman aikana, minkälaisia politiikka on toteutettu, millaista veropolitiikka on harjoitettu erityisesti euroalueella. Sitten sisäisten uudistusten ohjelmaa, erityisesti työmarkkinauudistukset, ajatellen joustoa ja muuta. Sitten palkkapolitiikka, palkkoja on vedetty tavallaan alaspäin joissakin paikoissa koska rahapolitiikkaa ei voi käyttää, niin sitten tehdään devalvaatio tavallaan palkoilla kaikki ovat vahvasti samaa mieltä, että tämä on todella haitallista sosiaalisesti, taloudellisesti, äh, ilmapiirin kannalta. Ja riippumatta näistä vaikutuksista, niin tämä vaikuttaa myös institutionaalisesti. On vaikeampaa saada yhteiskuntia tuntemaan itsensä edustettuna eri instituutioissa. Sitten tämä vaikuttaa myös vaaleissa, niin kuin on joissakin maissa nähty. Now I come back to our speakers. Sitten meidän vieraspuhujat toisessa järjestyksessä, jos sopii. Herra Defos, te voitte aloittaa. Kiitos. Yritän mahdollisimman ytimekkäästi vastata. Ensin maahanmuutto ja miten investoida. Todellakin olen kirjoittanut kirjankin aiheesta, niin on varmaa, että hyvin aikaisessa vaiheessa elämässä asiat alkavat mennä jo pieleen. Jos nyt on avoin talous niin kuin meillä, niin tämä työmarkkinoiden polarisoituminen juontuu jo perheelämän, elinympäristön, koulutusympäristön polarisoitumisesta hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja avainhaaste mielestäni melkein kaikille eurooppalaisille hyvinvointiyhteiskunnille on se, että hyvinvointivaltion potentiaali voidaan sopeuttaa tai aloittaa. Aiemmin olemme tottuneita hyvin homogeenisiin yhteiskuntiin, jossa on luonnollisia prosesseja, jossa koulutuksen saaminen on nähty tärkeänä välineenä tasata mahdollisuuksia kaikille, mutta näin ei enää ole. Se oli jo myöhäinen vaihe, eli tämän uudelleen miettiminen, perhepolitiikka laajassa mielessä on hyvin tärkeää. Maahanmuuttajien osalta tietysti täytyy tehdä uusien tulijoiden ja toisia kolmannen sukupolven välillä ero. Tiedämme, että melkein kaikissa Euroopan maissa eikä pelkästään Euroopassa on suuria vaikeuksia kotouttaa Euroopan ulkopuolelta tulevia tiettyjä maahanmuuttajia. Siellä ei oikein hyviä esimerkkejä ole. Yritetään voida parhailta oppia, jos kysyy itseltä, että mitä Eurooppa voi tehdä, sanoisin, koordinoidaan maahanmuuttovirtoja paremmin. Ajatellaan kriteereitä ja maantieteellistä jakautumista maahanmuutossa. Mainitsin täällä Brysselin. Jos on uusi tulija ja tulee Brysseliin, kuvitellaan se tilanne. Saumat ja pursuavat maahanmuuttajia tietyillä alueilla. Ei ole kunnollisia asuinoloja, ei saa kunnolla koulutusta Pahin paikka aloittaa uutena tulijana olisi juuri tämä kaupunki, mutta mitä tapahtuu, kun koordinointia ei ole? Niin ihan magneetin tavoin he, he verkostot vetävät heitä tänne, kun täällä on samasta maasta jo muita. Tietysti menee sitten samaan paikkaan ja ennen kuin huomaakaan, niin on jo marginaalissa. Eurooppa voisi tässä suhteessa ikään kuin etukäteen tehdä, eikä sitten tämä ikään kuin Daustrin puoli se on kansallisen tason asia. Niin, jos meillä olisi institutionaalisia mekanismeja, joita tarvittaisiin vakaaseen valuuttaan, niin emme olisi nykytilanteessa. Sitten olisi pystytty välttämään puolittaiset ratkaisut. Sitten olisi organisoitu velan vähentäminen ja systemaattinen politiikka valuuttaunioiden maiden välillä. Normaalisti valuuttaunioni näin toimii, sitä ei ollut aiemmin. Nyt sitten täällä yritetään kompuroida läpi. Se tarkoittaa rakenneuudistuksia ja kaikki muutkin tulevat samaan aikaan. Ja jos ollaan jumissa, niin jumissa ollaan. Jos on noidan kehässä niin, ja sitten pakotetaan vyönkiristyspolitiikkaa ja tätä austerity-sanaahan nyt voidaan manipuloida eri tavoin, mutta jos pakotetaan budjettikuri ja kun ei ole luonnollista talouskasvua, kun ei ole investointia ja kysyntää, niin jumissa ollaan. Se on poliittinen virhe ollut, se ei ole taloudellisessa mielessä virhe. Ja äh, to, instituutioilla on vastuu ja Euroopasta riippuu, minkä päätöksen se tekee. Puhumme nuorista ihmisistä ja tietysti he ovat ensimmäisenä uhrina. Anteeksi, täytyy keskeyttää sanaa puheenjohtaja. Kaksi kolmasosaa käytitte jo kolmelle puhujalle. Käytätte muiden kahden puheaikaa väärin. Anteeksi, että piti tehdä väliintulo. Herra Piket, olkaa hyvä. Economist, my expert. En ole taloustieteilijä olen väestötieteilijä, väestöterveystieteilijä ja tutkin väestöterveyden terveyden sosiaalitaloudellisia syitä, joten en vastaa siihen, mitkä ovat kiireisimmät tehtävät. Mutta kenties huomioon, että asiakirja Coffee Change on edistyksellisen talouden ää, äh, äh, työryhmän ää, äh, asiakirja. Siinä tässä Stiglitz vitusi paljon muuta taloustieteilijöitä ja minäkin olin mukana tämän SD-ryhmän aloite. Sano jotain terveysvaikutuksista ja eroista euroalueella siinä, missä äh, säästöpolitiikkaa vaikutetaan terveyteen. Olin viime viikolla Barcelonassa, jossa epätä, lasten terveyden epätasa-arvo vaiku- on työryhmä – kohtasi. Ja me näemme säästöpolitiikan vaikutuksella sen terveydessä vaikutusten näkyminen datassa on kestänyt jonkin verran aikaa, mutta nämä lasten mielenterveysongelmia, lasten kuolemamuutoksia, stressimuutoksia ää, ja myöskin ravitsemuksessa on eroja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa saamme ensimmäisiä merkkejä iäkkäämpien ihmisten kuolisuuden kasvussa, säästöpolitiikan alkamisen jälkeen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuolleisuus yhdistyneessä kuningassa on kasvanut eikä laskenut sen jälkeen, kun olemme, mitä tai niitä me olemme, mitä tai niitä kauan sitten aikaisemmin kuin muut. Eli kuolleisuus on laskenut sata vuotta ja nyt se on kasvamassa. Ensimmäisellä kerroksella sokerina pohjalla herra Pearson. Kiitos oikein paljon lyhyesti. Nuorisotakuusta kysyttiin Euroopan tasolla. Kyllä tämä on uskomattoman tärkeä asia. Meidän työmme osoittaa, että jos ei pääse työmarkkinoille, siis uran alkuun ensimmäisen kymmenen vuoden jälkeen siitä, kun työmarkkinoille pyrkii, niin mitä, tapa, mitä tahansa tapahtuu, niin tätä kuilua ei saa kudottua umpeen. Tämä on siis ratkaiseva aika. Tämä nähdään, jos palataan näissä 30-40 vuotta, jos ei päästy työmarkkinoille, niin silloin tätä tilannetta ei päästä enää korjaamaan. Eli nuorisolle on taattava hyvä alku, se on tärkeää. Nuorisotakuun osalta on vielä vähän hieno säädettävää, mutta tärkeä asia. Toinen asia, johon haluaisin palata, on tuo siirtolaisuuden vaikutus epätasa-arvoon. On sillä vaikutus, mutta mitä paremmin integroidaan siirtolaiset, sitä pienempi tämä ongelma on. Olen optimisti, suurempi optimisti kuin monet ihmiset. Kotoutumisongelma useissa EUn jäsenvaltioissa on olemassa. Tätä tehtävää ei kunnolla hoideta. Tärkeää on saada siirtolaiset sinne, missä on työpaikka, ei sinne, missä on kouluja tai asuntoja tai terveydenhoitolaitoksia, vaan viedään sinne, missä on töitä ja että ihmiset saadaan erityisjärjestelmistä pois työllisyyden tai koulutuksen osalta mahdollisimman pian. Jos puhutaan pakolaisista, niin pitää antaa pääsy työmarkkinoille mahdollisimman pian. Tämä perustuu laajaan todistusaineistoon, jota on kerätty monista maista, kun nähdään, miten hyvin tietyt ryhmät integroituvat työmarkkinoille – Kyllä tässä haasteita varmasti on, mutta me voimme näihin haasteisiin vastata. Kolmas viimeinen seikka. Kyllä, olen todella samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi investoida mahdollisimman varhaisen vaiheeseen, varhaiskasvatukseen. Aika jopa ennen syntymää on lapsilla hyvin tärkeä, mutta usein poliitikot lähtevät löytämään jotain yhtä ratkaisua, taikakeinoa, millä asiat kerjovat. On tärkeää ymmärtää, että Mahdollisuuksien tasavertaistaminen yhteiskunnassa ei ole mahdollista, jos ei tuloksien osalta näin tehdä. Ei voida lähteä siihen, että erä, tasataan tuloeroja, jos ei katsota koko kokonaisuutta ja näin saada ajettua parempia aloja myös lapsille ja näin saada kasvua tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Sitten työllisyysvalikunnan edustaja Rova Ulfskog. Thank you, and I will give the floor. Kiitos ja annan puheenvuoron Sander Lonselle, joka edustaa ECR talousvaliokunnassa. Puheenvuoro on sinun. Thank you Kiitoksia esittelijä. Kiinnittää huomiota tässä keskustelussa ja myös parlamentin ulkopuolella, että huomio on tässä muuttunut. Ei puhuta enää omasta vastuusta, vaan syytämme tätä ulkoisilla, teki- syytämme ulkoisilla tekijöillä. Jos yrittäjä on menestykäs, se on hänen omaa asiansa, mutta, ja, mutta jos jollakin on vaikeuksia, niin silloin se johtuu siitä, että hän on uhri tai hän on ollut huono tuuri. Ja kuulen tätä myös tämän päivän keskustelusta, se Rova Piketin puheenvuorosta. Te olette erittäin ansioitunut epidemiologi. Te olette käsitelleet tätäkin tavallaan painaminen tätä epätasa-arvoa jos tulon siirtoa husolta, niin kaikki onnistuu. Mutta tässä on tämä ero. En näe, että tämä auttaa epätasa-arvossa. Ei, ei se ole minusta mikään sairaus, kun puhutaan epätasa-arvosta. Tämä löytyy myös herra Devosin puheenvuorosta. Minä itse puollan myös sellaista politiikkaa, että annetaan hyvät mahdollisuudet ihmisille toisille. Ja, mutta jos jaetaan kaikki riski, myös ta- taloudellinen kasvupotentiaali. Tässä onkin kysymykseni, Rova Pekitelle, te ette näe tätä eroa ilmeisesti. Jos näin ei ole, niin eikö sitten esimerkiksi Kreikan tapauksessa, tästähän pitäisi antaa tavallaan jonkinlainen kommentti, siellähän on vähemmän kasvua, mutta myös vähemmän hyvinvointia erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja erityisesti Kreikassa tämä tilanne on huono. Thank you. Uh, Mr. Kiitos. Sitten Robert Sells, joka edustaa myöskin ECR-ryhmää työllisyysvaliokunnassa. Kiitos kaikille puhujille. Haluaisin aloittaa sanomalla, että 30 vuotta on kokemusta elää hyvin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa Neuvostoliitto, mutta ei tuonut hyvää yhteiskunnalle ja yksilöille. Nyt maani Latvia on tullut juuri OECD jäseneksi. Epätasa-arvoa enemmän kuin aiemmin mutta kyllä OECD jäsenyyskin jotain kertoo. Eli ensimmäinen kysymykseni herra Pearsonille. Nyt vero- ja etuusjärjestelmät tekee uudelleenjakoa vähemmän. Miksi se sitten niin on, kun kun kaikki hallitukset sanovat, että he ovat sosiaalisesti, sosiaaliseen markkinatalouteen suuntautuneita sekä oikealla että vasemmalla, eikä heikompi uudelleenjako välttämättä tarkoita, että se liittyy kasvuun. Joskus käytetään argumentteja, että verojärjestelmän vakaus on investointien kannalta tärkeää. Näettekö sen hyvänä argumenttina? Toisille puhujille myös. Haluaisin kehottaa teitä kommentoimaan tätä universaali- tai tätä kansalaispalkka-asiaa, joka äänestettiin kumoon äskettäin Sveitsissä. Mitenkäs pitkällä aikavälillä? Onko se jonkinlainen ihmelääke tai jotain sellaista? Ja toinen kysymys koskee sosiaalista polkumyyntiä. Sitähän olemme torjuneet EU-ssa sisämarkkinoilla monilla aloilla, liikenne ja muut. Jos niin kutsutua sosiaalista polkumyyntiä menestyksellä torjutaan, niin mitä se vaikuttaa tasa-arvoon? Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos, että puheenvuoron saa Enrique Calvier Chambon, joka edustaa molemmissa valiokunnissa Aldea. Kolme minuuttia siis. Merci. Kiitos, varma puheenjohtaja. Yritän pysyä kolmessa minuutissa ehdottomasti. Ensiksi puhun taloudellisesta näkökulmasta. Ja Ekonin edustajana pyrin hitäytymään näistä tunteellisista visioista ja kiitän kovasti puhujia, kun ovat rikastuneet tänne tietäjämme. Mutta epätasa-arvon vastusta lippua kanta, en sitä ole kantanut, kun olen parlamentin tullut. Yritän puhua puhua suorempaan ja puhua nykytilanteesta. Minua huolestuttaa tämä epätasa dynamiikka ja se, miten me yritämme päästä, päästä kriisistä. Eikä tämä taloudellisesti, en ole vakuuttunut, että tämä epätasa arvoa dynamiikan korjauksen pitäisi tulla talouspolitiikasta, eikä sosiaalipolitiikasta, josta puhun toisessa osassa. Toisin sanoen. Eli täytyy olla erittäin selkeä siinä, että meillä on epätasodynamiikka, joka aiheuttaa ha- hallaa kasvulle, joka lisää työttömyyttä ja sitä kautta lisää epätasa-arvoa. Ja kysynkin, ehkä Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson osana seurata epätasa-arvon dynamiikka meillä on Gini kerroin ja sitten on myöskin Palman kerran jos joku muuttuu, joka saattaa olla parempi. Eikö pitäisi siis seurata ja tehdä suosituksia, mutta suosituksia budjettipolitiikalle, investointipolitiikalle, liittyen koulutu, koulutuspolitiikalle ja joskus sektoripolitiikkaa. Esimerkiksi sen valit, sektoreiden valinta ei ota tukea. Näin me voimme taistella epätasa-arvon dynamiikan juuria vastaan sitä sosiaalipolitiikasta. Ne sosiaalipolitiikan toimet, eivät, joita me käytämme, eivät korjaa tilannetta. Ne lieventävät, ne ovat pelastustoimia ja korvaamattomia. Kyllä. Meidän täytyy luoda yhteiskunta, jossa ihmiset kärsivät mahdollisimman vähän, mutta sellaisena täytyy ottaa lukonottamatta ehkä koulutuspolitiikka silloin, kun se tulkitaan sosiaalipolitiikaksi Sosiaalipolitiikan ongelma on rahoitus. Ja palaan taas tähän talouden visioon. Täytyy puhua talouspolitiikan visioista, kyvystä rahoittaa sosiaalipolitiikkaa ja tämmöisen yhteiskuntaa, jossa on kohesiota ennen kuin ryhdymme taistelemaan epätasarvon dynamiikkaa vastaan, joka on liian paha tällä hetkellä. Thank you. I will now give the floor. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa rouva Kostelinka Kuneva. Mahdollisimman lyhyesti pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Epätasa-arvoa voidaan mitata monin eri keinoin Euroopassa. Jotkut meistä ovat siinä ikävässä tilanteessa, että pystyvät näkemään tämän omin sanoin. Meppinä olen yhdessä rikkaimmasta Belgiassa, sitten menen Romaniaan. Se oli köyhä maa ja siihen ovat iskeneet. Ja sitten minut on valittu Kreikasta, johon säästötoimet ovat vaikuttaneet hyvin kielteisesti Bulgarian ja Romanian osalta. Sanoisin, että siellä on alhaisin tuntipalkka, kaksi euroa jopa tunnilta. Tanskassa 35 euroa. Keskiarvo on noin 20 euroa EU:ssa. Bulgariassa 180 euroa on alhaisin palkka. Luxemburgissa 1900, Belgiassa 1500 euroa. Miksi näin on? Miksi Kreikassa on 40 prosentin nuorten köyhyysaste. 11 prosenttia on EUn keskiarvo. Miksi Kreikassa on niin heikko tilanne verrattuna työllistymiseen, tai miksi palkkaerot Luxemburgin ja Bulgarian välillä ovat niin suuret, miksi Kreikassa syntyvyysaste on niin alhainen. verrattuna muihin maihin, kuten Ruotsiin, Tanskaan tai Irlantiin. Näissä mais, nämä ovat rikkaampia maita ja syntyvyys on korkeammalla tasolla. Nyt näyttäisi siltä, että epätasa-arvo ilmiönä nähdään osittain nimittäin kyseisten maiden epäonnistumisena ja köyhyys mahdollisesti ikään kuin on itse köyhän syy. Joskus tällaista syyttelyä kuulemme vielä tänä päivänä. Myös Euroopan toimielinten puolelta. Komissiossa sanotaan, että korkea työttömyystaso ja köyhyys joissain maissa – johtuu siitä, että uudistuksia ei ole tehty. Tämä on hyvin vaarallinen myytti esitettäväksi. Näin tuetaan vain kansallismielisiä äärioikeiston liikkeitä, niin kuin nähdään nytkin yhdistyneen kuningaskunnan esimerkistä. Brexit-strategia rakentuu sen myytin varaan, että Iso-Britannia ei halua enää maksa etelän laiskojen olemista – Kyse ei ole köyhien epäonnistumisesta, vaan Euroopan unionin epäonnistumisesta. Konvergenssi ei ole onnistunut, vaan nyt epätasa-arvo vain lisääntyy. Paras esimerkki tästä on Kreikka. Kuuden vuoden säästöohjelmien aikana tilanne on vain heikentynyt entisestään. Kaikki köyhyysindikaattorit ovat nyt vielä heikommalla tasolla – Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ei ole tässä yhteydessä toiminut niin kuin olisi pitänyt toimia. Eriarvoisuus on vain kasvanut. Joissain maissa on valtavaa kaupan ylijäämää, toisissa ei. Tässä on valtavista eroista kyse. Kukaan ei kuitenkaan uskalla puhua asioista niiden omalla nimellä mutta meidän on huolehdittava siitä, että puutumme tähän epätasa-arvoon, sillä jos emme niin tee muutaman vuoden kuluttua, tilanne on vielä huonompi. Ja silloin on mahdotonta enää huolehtia kohesiosta EU-ssa. Kiitos. Thank you, uh, Madam P- Kiitoksia, Rova Piket. Ehkäpä te voitte aloittaa vastauksista. First question. Vastaan ensimmäisen kysymyksen. Olen päättänyt, että kommentoimaan tätä. Minä koen, että kysymyksen esittelijä ei kuunnellut puheita. En sanonut, että uudelleen on keino vähentää epätasa-arvoa. No, on muitakin keinoja, kuten ää, lisääntynyt taloudellinen demokratia ja toleroja vähentäminen ennen veroja. Mutta kaikki me totesimme, että näytön kokemuksen ja asiantuntijan pohjalta – ylipäätään sanoa vähentää taloudellista kasvua. Tässä on riskejä taloudelle. Me kyseilette. Riskejä asialle tehdään. Ja riski on, jos asialle te- tehdä jotain. Tämä oli selvä kahdessa puheessa. Olen pahoillani teoriassa toista mitä jotain tässä sanoin. Puhut myös Neuvostoliitosta. On selvää, että epätasarvo ei ole ainoa asia, joka vaikuttaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin, Vaikka käytännön Nostoliitto oli tasa-arvoinen yhteiskunta, oli muita asioita, jotka vähäisivät kansalaisten elintasoa, mutta Neuvostoliiton, Itäisen Neuvostoliiton maissa toinen ikä laski kaikissa maissa ja se kasvoi kaikkein eniten – jäsenmaissa, saa epätasa-arvoa. Niin ja sukakken tämä julkaistiin mainittava tästä British Medical Journalissa. Me puhumme koulutuksesta, haluan painottaa, Tämä ei pidä odottaa, että opettajat ja koulut kykenevät korvaamaan epätasa-arvon vaikutuksia vanhempien elämään. Me näemme epätasa arvossa yhteiskunnassa korkeamman mielisairauden asteen, riippuvuuden, perheiden hajoamisen, velkaantumisen asteen ja pitämättöä tunnit. Tuossa kontekstissa ei voi odottaa, että koulut voisivat korjata epätasa-arvon vaikutuksia. Siinä että kuivataan lattia, mutta ei panna hanaa kiinni, josta vesi lattialle koko ajan valuu. Pick up on this Herra Pearson. About why we are... Minäkin haluaisin puhua siitä, minkä takia tulonjako tuntuu heikommalta kuin aikaisemmin. Korostaisin tässä vielä, kyse ei ole verojen ja tulonsiirtojen määristä, jota talouksissa tapahtuu, vaan uudelleen siirron määrä, joka tapahtui näiden yhteydessä, ja se on todellakin heikentynyt ajan mukana. Tietysti vaihtelua on poliittisen suhdanteen mukaisesti, mutta pitkä, pitkän aikavälin trendi on, että veroja ja tulosiirtoja kautta tuloja jaetaan vähemmän eri syistä. On puhuttu siitä, miksi pitäisi vähentää menoja sosiaalipuolelta, talous, kannustaisi työntekoon. Nyt ei kuitenkaan ole tapahtunut niin, että eläkkeet, joita tällä eläkkeeseen kuitenkaan on tartuttu. Tuleviin eläkkeisiin kyllä on puututtu, mutta tämänkin eläkkeisiin ei. Ja yleisesti ottaen suurimmassa osassa Euroopan maissa eläke on riippuvainen aikaisemmista panoksista, joita ihmisillä on ollut. Siis eläke edustaa kaikkein vähiten uudelleen verojen ja sosiaalitukien muodossa. Tämä, tähän menee suurempi osa menoista väestön ikääntyessä ja sitten sitten verotuksesta yleisesti ottaen Euroopassa ja muualla on aivan liikaa keskitty veroprosenttiin ja liian vähän keskitytty veropohjaan kaikkein ääritapauksissa, ja tämän takia me juuri keskustelemme veroparatiisista, veronkierrosta, mutta tämä on laajempi kysymys kuin tämä. Silloinkin kun kyse on laista toiminnasta, emme ole tarpeeksi korostaneet sitä, että olisi varmistettu se, että ei laillisesti kierretä veroja, ja saataisiin aikaan mahdollisimman laaja veropohja tämän estämiseksi. Mistä nämä kaksi syytä yhdessä selittävät, miksi verojärjestelmän uudelleenjakovoima on vähentynyt, samoin sosiaalitukien. I will not monopolize. Defos, tänä kertaa en omi kaikkea aikaa itselleni. Ensimmäisen kysymyksen osalta liian monimutkainen yrittää vastata, mutta sinänsä, mutta on eri tapoja tarkastella tasa-arvoa, eri syitä, seurauksia. Viittaisin Franko Milanovicin maailmanpankin ekonomistin työhön, hän on käyttänyt lääketieteellistä metaforaa, metaforaa, siis kollateraalisia hyvää ja pahaa Sama tässä. Täytyy ottaa yhtälö mukaan. Ihan nopeasti reagoisin tähän perustulokysymykseen. Sekin on laaja aihe. Mutta ihan epätasarvon näkökulmasta on hyvin todennäköistä, että se luo lisää epätasarvoa. ikään kuin juurruttaa epätasa-arvon niiden ryhmien osalta, jotka investoinnista hyötyvät, niin olisi haitallinen vaikutus. Sitten sosiaalinen polkumyynti tässäkin. Jos se on polkumyyntiä, niin sitä se on eikä pitäisi tapahtua, että siinä ikään kuin viitataan jo nimessä laittomaan käytäntöön. Mutta sitten jos mennään vähän taaksepäin, lähettäminen, joku, joka on työmarkkinoilla yhdessä jäsenvaltiossa menee väliaikaisesti toiseen, se voi olla osa tapaa liittyen bulgaria kysymykseen, jolla Eurooppa toteuttaa lähentymistä kukoistuksessa ja työpaikoissa jäsenvaltioiden välillä. Ongelma on se, että se miten laajentamisen jälkeen tämä on rakennetyölle kovin ollut avointa, voi johtaa manipulaatioon, ei, se ole, ei myöskään johdonmukaisesti oteta vastuita lähettävä ja vastaanottava jäsenvaltion välillä. Eikä vastuunjakoa ole selvennetty. Te varmaan tiedätte ihan paremmin kuin minä eri poli- politiikat tällä alalla ja miksi sillä on niin paljon varaa väärinkäytöillä. Se on enemmänkin poliittinen kuin talouskysymys. No tämä riittäkö? Thank you. Uh, now I will give the floor to... Sitten Marko Zanni, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Ikonen. Kiitos. Puhun Ekonen ja Emblin nimissä. Minulla pitäisi olla kolme minuuttia puheaikaa. Sì, grazie. Puhukaa mahdollisimman nopeasti. Oh, domande. Toki, kiitos. Ihan nopeita kysymyksiä puhujille epätasa-arvon syistä. Keskeisin syy on sosiaalitaloudellisen kehityksen malli, joka vallitsee EU-ssa, mutta ei ainoastaan EU-ssa, vaan koko maailmassa globaali kapitalismi. Mikä tämän sosiaali- sosiaalistaloudellisen mallin vaikutus on. Jos ajatellaan näitä loistavia tutkimuksia, joita professori Stiglitz on laatinut, niin ryhmän kollega jo pyrkii esittämään kysymyksen, ja minäkin viittaisi. Tämä sosiaalistaloudellinen malli euroalueellamme, talous- ja rahaliitto ja euro, ovat suurimpia tekijöitä, jotka vaikuttavat epätasa-arvoon. Tässä on tavallaan luoton antajaa luottoottavat jäsenvaltiot. Joidenkin maiden valuutta on yliarvostettu, muiden aliarvostettu, ja tällä on vaikutus kansalaisten elämään. Vaikutus siihen politiikkaan, jota jäsenvaltioiden hallitukset voivat ajaa pyrkiäkseen poistamaan epätasa-arvoa. Eikö tässä ole nyt vaarana se, että syntyy tällainen siirtomekanismi? Joissain maissa saadaan hyötyä joutuvat maksamaan epätasa-arvosta muualla. Saksan yhdist- Saksan yhdistyminen voitaisiin nähdä esimerkkinä tästä, jos ajatellaan entistä Itä-Saksaa. Ja näin elettiin sitten tulonsiirteen varassa entisestä Länsi-Saksasta. OECD-edustaja puhui tuloeroista, tuloeriarvoisuudesta. Eikö tässä pitäisi puhua enemmän sukupolvien välisestä eriarvoisuudesta? Eriarvoisuudesta siis, että esiintyy eri sukupolvien välillä, koska sukupolvilla saattaa olla ihan erilaiset tulevaisuuden näkymät. Jos ajatellaan 2000-luvulla syntyneitä, niin he ovat ehkä sotien jälkeen ensimmäinen sukupolvi, joka joutuu elämään taloudellisesti heikommassa tilanteessa kuin omat vanhemmat, eli sukupolvien välinen eriarvoisuus. Miten siihen suhtaudutaan? Entä rakenne muutokset, uudistukset, joita on nähty kautta Euroopan? Mikä on vaikutus työmarkkinoihin, jos katsotaan Espanjan, Italian suuntaan tai Saksan, Ranskan? Tärkeitä työmarkkinauudistuksia, vähentävätkö vai lisäävätkö eroavaisuuksia? No, děkuji za slovo. Já mám dvě krátké otázky na pana Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä herra Piersonille. Ensinnäkin. Puhuitte tuloerojen kasvusta, mutta monet tutkijat jo pitkän aikaa ovat sanoneet, että paljon nopeammin kasvaa perheestä juontuva huono-osaisuuden periytyminen. Siitä on kirjoitettu kirjakin. Edellinen puhuja siitä mainitsi. Eli toisin sanoen sukupolvien kohtalo. Miten epätasa-arvo muuttuu sukupolvien välillä? Eli onko mielipiteenne se, että yhteiskunnissa, jossa omistajuuden eriarvoisuus kasvaa nopeasti, niin johtaa myös tuloerojen kasvuun. Ja toinen kysymys. Kun luetteloitte syitä ja seurauksia, mielestäni sillä aika hyvä, mutta siinä ei ollut mitään ylikansallisista yhtiöistä valitettavasti. 80-luvulta lähtien tämän tekijän osuus on kasvanut, uskokaa tai jälkää. Epätasa-arvo alkoi myöskin lisääntyä, koska niillä on tendenssi sijoittaa työpaikat alhaisen tulotason maihin Euroopassa, eli siellä on vähemmän lisäarvoa. Ja sitten lisäarvon työpaikat tulevat muualle Eurooppaan, rikkaisiin maihin. Esimerkiksi Tsekissä saadaan 400 miljoonaa kruunua, siis 10 prosenttia bruttokansantuotteesta virtaa ulos maasta joka vuosi. Numero yksi. 10 prosenttia BKTstä menee monikansallisille yhtiöille joka vuosi. Ja samaan aikaan Tsekin tasavalta käyttää vain 20 prosenttia BKTstä sosiaalietuihin, kun taas euroalueen keskiarvo on 28, yli 28 prosenttia. Eli olisiko sattumaa, että euroalueen maat käyttävät tasan 400 miljardia kruunua enemmän, siis sama 10 prosenttia tsekki, Tsekin BKTstä. Enemmän kuin mitä meillä on varaa, koska me annamme nämä rahat suurten yritysten osakkeenomistajille. Eli toinen kysymykseni, miten haluatte vähentää epätasa-arvoa EU-maiden välillä, jos ei vähennetä rahan ulosvirtausta monikansallisille? Kun tämä raha menee pois, niin ei ole rahaa koulutukseen ja se taas aiheuttaa epätasa-arvoa omalta osaltaan. SD-ryhmän edustajana sitten viimeinen puhuja parlamentin puolelta, Robert Holmes. Tai tämän SD-puheen jälkeen nyt EPP-ryhmän edustava. Kiitos puheenvuorosta. Nyt on Slovenia. koska jokaisen kanssa niin maani kokemukset. Kokemukset, jotka koskevat, että teoria on yksi asia ja, ja käytäntö on toinen. Olemme noudattaneet huolellisesti näitä puheita. Ja näette, että Slovenia on ihan kärjessä tasa-arvomittareiden avulla. Se pitäisi olla hyvä asia, mutta mä oon tuntijan, että mä sanon, että tilanne ei ole niin ruusuinen kuin miltä vaikuttaa. Viime vuonna Sloveniasta on lähti paljon ihmisiä, koska tilanne on kestämätön minä tulojen epätasa-arvoa. Mutta täytyy ottaa huomioon, että mitalilla on kaksi puolta. That is only... Saatte minuutin vain siksi, kun olette työllisyysvaliokuntakollega. Pyysitte puheenvuoroa liian myöhään. Pahoittelen, että olen myöhässä. Niin haluaisin kysyä teiltä, että oletteko analysoineet eh, sen, että mikä aiheutti sen, että vain kolme jäsenvaltiota, jos muistan Luxemburg, Saksa ja Puola, kriisin aikana pystyivät vähentämään eroja, pienentämään eroja. köyhien ja hyvin menestyvien, hyvin toimeentulevien välillä. Onko analysoitu, että mitä toimia tehtiin, jotta tätä eroa pystyttiin pienentämään? Oletteko myös analysoineet sitä, että miten Euroopan unioni pärjää verrattuna muihin mantereisiin taloudellisessa epätasa-arvossa? Onko suuria eroja EUn ja muiden maaosien välillä? No ehkäpä tämä riittääkin, niin pidän puheesta kiinni. Thank you. Kiitos. Aloittaisiko herra Pearson taas? Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, koska kysymyksiä oli monia. Vastaan ihan lyhyesti jokaiseen ensimmäisenä tuohon sukupolvikysymykseen. Kyllä todella eriarvoisuuden kasvu ei jakannu tasapuolisesti sukupolvien välille. Jos jaetaan ryhmiin väestö, niin voidaan nähdä, että nyt kolmekymppiset ovat paljon e- eriarvoisempia kuin edellisen sukupolven kolmekymppiset. Ja tämä koskee kahta kolmasosaa maista useimmissa maissa eriarvoistuminen on sukupolvisidonnaista. niin, että tulevat sukupolvet ovat välttämättä köyhempiä tai 2000-luvulla syntyneet. Välttämättä köyhempiä, mutta eriarvoisuutta on enemmän tämän ryhmän sisällä. Sitten tämä hyvinvointi tai rikkaus. Puhun ainoastaan tulo eriarvoisuudesta. Nyt saamme Euroopasta ainakin tietoa myöskin siitä, miten omaisuus jakaantuu. Se on todella aivan uskomattoman epätasa-arvoisesti jaettu, jos puhutaan siitä, että en, rikkain prosentti omistaa 50 prosenttia epätasa-arvoisuus on joissain maissa vakaata. Siksi, että työllisyystoimet ovat olleet niin hyviä. Saksassa ja Puolassa erityisesti naiset on saatu työmarkkinoille pitkän aikaa. Jos katsotaan kriisiaikaa ainoastaan, niin se täsmää myös, mutta pitäisi olla tarkkana, ettei esitetä, että talouskriisi lisää eriarvoisuutta. Ei, näin käynyt ainakaan aluksi eri vaiheita. Tässä on Talouskriisin alkuvaiheessa eriarvoisuus väheni Euroopassa pitkälti siksi, että tukitoimiin käytettiin enemmän varoja, sosiaaliturvajärjestelmän erityisesti. Ja tietenkin varoja leikattiin myös tietyltä osin, ja silloin eriarvoisuus kotistui säästötoimien astuessa voimaan nähtiin, että kuilut kasvoivat. Eli tavallaan epätasa-arvon aikajanat ovat melko monimutkaiset. Puhuin kaksi ja puoli minuuttia päätä tähän. Kate Pickett. Kiitos Kate Pickett, olkaa hyvä. Thank you. I don't have much. Kiitoksia, ei paljon lisättävä, ihan muutama kommentti, koska vasta hiljattain olemme alkaneet saada tilastotietoja tuloa epätasa arvoista siksi emme ole pystyneet suhtautumaan sitä kansanterveyteen, mutta kuva on sama kuin tuloerojenkin kohdalla, jos on enemmän vaurautta, terveyspuoli, jos, varaus vaikuttaa terveyteen, kun 2000, 2009 kaudella on voinut osoittaa, että maat, jotka ovat muuttaneet tätä tulotasoa, tämä vaikuttaa lasten hyvinvointi Ruotsi esimerkiksi. Se, siellä kasvaa epätasa-arvo ja siellä lasten hyvinvointi on myös laskenut, niin kuin voidaan olettaa ja ennustaakin tästä muutoksesta johtuen, joten alamme saada näitä analyysejä pikkuhiljaa, jos tarkastellaan muutoksia, joita on syntynyt epätasa-arvotilanteessa. Ja se vaikuttaa tähän kuvaan, niin kuin aikaisemmin kuvasin. Sitten vielä viimeinen kysymys Euroopasta. Eroako Eurooppa muusta maailmasta? Yleisesti ottaen kyllä, Eurooppa on paljon tasa-arvoisempi maailmankolkka kuin mikä tahansa muu, ja tietenkin meilläkin on eroja täällä. Kuitenkin tämä on sellainen alue, joka ei kulje kohti suurempaa tasa-arvoa, vaan suunta on väärä. Ainoa maailman alue, joka tekee huomattavaa parannusta kaiken aikaan niin saavuttaa tasa-arvoa on Latinalainen Amerikka missä kaikki perustuu poliittiseen päätöksentekoon, että todellakin näin tapahtuisikin. Tätä tuetaan myös vahvalla sosiaalipolitiikalla, joten monet kaikkein tasa-arvoisimmista maista löytyvät kyllä täältä juuri Euroopasta, mutta suurin osa meistä kuitenkin nyt kulkee väärään suuntaan. Thank you. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa herra Defos. Nopeasti. On hyvä painottaa sitä, että pääoma ja varallisuus täytyy ottaa laskelmiin mukaan. Sen tämä Peteten kirja lisäarvoa, ja hän on luonut, hän on saanut alulle ison keskustelun siitä, miten varallisuutta pitää arvostaa. Siinä on paljon varallisuuseriä. Ja sitten kysymys on, mitä seurauksia epätasarvalla tällä alueella on. Tämä on monimutkainen asia, mutta myönteistä on, että esimerkiksi mitä mitä tulee vertauksen oikeudenmukaiseen tarkoitukseen olemme nähneet tällaisen finansoitumisen kolme sukupolvia. Ja on ihan selkeää, että varallisuuden epätasa-arvo on voinut siinä kasvaa ja vertauksen oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeää, että me painetaan, että tämä sukupolvin näkökulma on erittäin tärkeää, että se pitkälti puuttuu jopa arvokeskusteluista ja sitten on painettu työmarkkinauudistuksia ja, ja lautamiehet eivät ole vielä antaneet tuomitaan tässä asialla kaksi puolta. Jotain voidaan sanoa, että vanhan koulut ja markkinoiden säätely, jos siis suojata työpaikkoja, talousmuutosta on, on segmentoinut työmarkkinat sisäpuolisiin ja ulkopuolisiin ulkopuolisilla vaikeuksilla työpaikka, kun, koska kun saa työpaikan, tämä suojelupaketti on kallis, se ei ole epätasarvolle hyvää ja uradynamiikalle. Tästä voi sanoa, että mitä voimme vähentää segmentointia. Enemmän sisäpuolisia ja vähemmän ulkopuolisia. Ja siinä, että miksiä vielä etsitään. Jos työn suhdetta joustavoittaa, niin sen on tehty työmarkkinoiden säätelyyn marginaalissa ja käytävässä – joka itse asiassa painaa että segmentoita, mikä minkä vähentää sitä. Jos luodaan halvempaa, joustavampaa työvoimaa työmarkkinoiden marginaalissa esimerkiksi Saksassa, se magneetti luo, luo uutta segmentointia. Joten uran näkökulmasta työmarkkinoiden organisaatioita, meitä meillä on ollut tämä joustavuusagenda pitkään. Ja siihen on tartuttu kuitenkin osittain. Ja se osahan tartutaan on tämä työllistämisen joustavuus, sitten kysymykset investoinnista ja äh, uramuutokset ja siirtyminen joustavasta työpaikasta pysyvämpään työpaikkaan. Tämä osa pitkälti puuttuu, mutta tämä tapahtuu kriisin kontekstissa viimeinen vuosikymmenen on ollut hankalaa aikaa, ja jos ihme tarvitaan työmarkkinoilta, niin vaikeaa on, jos työpaikkoja on paljon. Tällä tässä monissa maissa, ja tämän euroalueen kriisimaat ohi. Näyttää toiseen myös talous alkaa taas vetää ja yksityinen sektori luo enemmän työpaikkoja. Thank you all for your... Kiitos kaikille myötävaikuttamisesta kuulemistilaisuuteen. Hän silloin tällöin on yhteiskokouksia tällaisia kokouksia talousasioiden valiokunnan ja työllisyysvaliokunnan välillä. Mehän näemme tämän vahvan yhteyden sen välillä, että mikä on sosiaalinen tilanne ja työmarkkinatilanne ja kasvava talous. Näemme ongelmat, näemme myös mahdollisuudet. Haluan kiittää teitä kaikkia Varmaan voimme lopuksi sanoa, että mitään nopeita ratkaisuja ei ole. Mutta kyllä jossain siellä tulevaisuuskin on. Joten kiitos kaikille.